Bien. Bien, mesdames et messieurs, je... No niin, hyvät naiset ja herrat. Tämä kokous on alkanut. Olen täällä puheenjohtajana, väistyvän puheenjohtajan pyynnöstä ja edellisen valiokunnan ensimmäisenä varapuheenjohtajana – kaikki kielet ovat käytössä, paitsi Malta. Mutta täällä varmaan ei ole maltalaisia edustajia. Eli tervetuloa kaikille uusille jäsenille matkailuvaliokunnassa. Tulemme tekemään yhteistä työtä viiden vuoden ajan ja sitten täällä on myöskin vanhoja jäseniä, joita on hienoa tavata jälleen. Tavoitteena tänään on valita puheenjohtajaa ja neljä varapuheenjohtajaa. Ensin valitaan tietysti puheenjohtaja, joka sitten jatkaa tätä työtä. Meillä on päätösvaltaisuus, mutta joka tapauksessa sääntöjen mukaisesti niin täytyy ilmoittaa, että tietyt täysjäsenet eivät päässeet paikalle ja ryhmän kanssa on sovittu siitä, että heitä edustavat varajäsenet. Eli tässä on tämä luettelo. Lukashenska EPPstä korvaa Tomasz Frankowskin, Karima Deli. Hänen sijallaan on vihreistä Janet Dowlings, Tilly Betts vihreistä, hänen sijallaan on Daniel Freund, Marco Campomezzoni, hänen sijallaan on Roman Haider, Tomas Poreba ECRstä, häntä sijaistaa Angel Zambatski, Joe Ferreran Kuesta, hänen sijallaan on Anne-Sophie Pelletier. Katerina Konechna. Kuesta hänen tilallaan on Claire Daly ja David Pearl sitoutumattomista. Hänen siellään on James Wealth. Jos mitään huomioita tai vastalauseita ei ole, niin varmaan voimme siirtyä äänestämiseen. Eli varmistakaa, että teillä on äänestyskortti mukana, vaikka me välttämättä äänestäkään sähköisesti, mutta mahdollisesti näin saattaa käydä. Näin meiltä ei mene sitten enempää aikaa hukkaan. Eli nyt ehdokkaita valio, matkailuvaliokunnan puheenjohtajaksi. Ketkä ovat ehdokkaita? Pour euh, le groupe des Verts, j'aimerais... Vihreistä haluaisin ehdottaa Karima Delia valiokunnan puheenjohtajaksi y a-t-il d'autres? Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Eli Deli, hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Monsieur Riquet, cher... Hyvä kollega, hyväksyn tämän ehdokkuuden mielihyvin. Deli, conformément. Kiitoksia Deli. Ja koska muita ehdokkaita ei ole, niin ehdotan, että valitsemme puheenjohtajan suosion osoituksen. Madame la Présidente, je vous invite à siéger. Eli puheenjohtaja, jos tulette tänne puheenjohtajakorokin taakse, niin minä luovutan paikkani teille. chers collègues. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin Rikelle. Hän ei ainoastaan ole meppi. Hän oli ensimmäinen varapuheenjohtaja kahden ja puolen vuoden ajan. Ja hän on myöskin ystävä ja asiantuntija ja tukipylväs matkailuvaliokunnassa. Haluaisin kiittää kaikesta työstä, jota viime vuosina valiokunnassa on tehty. Ja toivotan uudet jäsenet tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Olen ylpeä valinnastanne siitä, että minut on jälleen valittu valiokunnan puheenjohtajaksi. Kun valitsette nuoren naisen, lähetätte selkeän viestin Euroopan kansalaisille. En olisi koskaan kuvitellut, että pääsisin uudelleen tämän valiokunnan johtoon. Tämä on tärkeä valiokunta. Eli tämä on suuri kunnia ja tiedän, että tämä on myöskin suuri vastuu. Eli me yhdessä tartumme tähän haasteeseen. Ja mikä haaste se on? No nuoriso, joka täällä on parlamentissa ollut muutaman kuukauden. Meiltä on pyydetty yhtä asiaa. Meidän on kannettava vastuumme, meidän täytyy toimia, toimia nopeasti, jotta voimme varmistaa, että ilmasto- ja ympäristökriisiin suhtaudutaan vakavasti. Tämä koskee myöskin matkailu- ja liikennealaa. Sieltähän tulee 30 prosenttia kasvihuonepäästöistä ja siihen liittyy myöskin tuhannet ihmiset, jotka kuolevat saasteisiin ja jotkut eivät pysty käyttämään liikennevälineitä, koska se on liian kallista tai niitä ei ole saatavilla. Eli te olette tässä valiokunnassa toimijoita ja teidän tehtävänne on nyt selvä millä täytyy helpottaa kansalaisten liikkuvuutta, mahdollistaa kaikkien liikkuvuus, olivat he keitä hyvänsä. Ja meidän täytyy kunnioittaa ympäristöä ja taata kaikille laadukkaat työpaikat. Tämä on meidän hieno tehtävämme. Ja minä olen kaikkien valiokunnan jäsenten puheenjohtaja. Toimistoni ovi on aina auki ja katson tuonne sihteeristön suuntaan. Te ette ole mitään byrokraatteja. Te olette asiantuntijoita meppien palveluksessa. Eli tämä koskee myöskin teitä. Tekin olette tuki pylväämme tässä valiokunnassa. Meillä on huomattavia haasteita ja meidän täytyy hoitaa liikkuvuuspaketti loppuun. Kahden vuoden ajan tästä on neuvoteltu. Niin, Marinescu. Niin, se täytyy saada päätökseen. Ja voitte luottaa minuun. Minulla on kunnianhimoinen kanta. Meidän täytyy keskustella vielä neuvoston ja komission kanssa kolmikantaneuvotteluissa. Ja meidän täytyy kaikkien jatkaa tätä hyvää dynamiikkaa, joka käynnistyi viime kaudella. Ja meidän täytyy saada aikaan myöskin ilmailupaketti, kuten komissio ilmoitti, Eli meidän täytyy vähentää kasvihuonepäästöjä. Nyt tehdään sitten sama meriliikenteessä. Me olemme niitä, jotka varmistavat, että nämä saaste ja muut ongelmat saadaan ratkaistua satamissa, Venetsiassa ja muissa, koska matkailu on myöskin meidän toimialamme. Meidän täytyy nyt hyväksyä lainsäädäntöä, jotta voimme hyödyntää digitaalisia innovaatioita, niin kuin on nähty monilla aloilla. Nyt meidän täytyy dynamisoida sosiaaliset säännöt, ei sosiaalista polkumyyntiä. Me haluamme sosiaalista Eurooppaa, joka kulkee oikeaan suuntaan. Ja sitten vielä tärkeä asia. Tämä valiokunta on portti, joka on avoinna kansalaisille. Ja tästä syystä me kutsumme kansalaisia keskustelemaan tänne kanssamme säännöllisesti. Me olemme myöskin innovaatiovaliokunta. Me haluamme tukea eurooppalaisia startup-yrityksiä, mutta meidän täytyy myöskin olla etiittisiä. Ja tästä syystä tämän valiokunnan puheenjohtajana minä sitoudun siihen, niin kuin kaikki, valiokun, kaikki esittelijätkin. Eli meidän täytyy allekirjoittaa tämä sitoumus siitä, että ei ole mitään eturistiriitoja. Ja lopuksi haluaisin vielä vain todeta, että tämä valiokunta, ja katson vielä Marineskun suuntaan, Eli olen tiukkana neuvotteluissa komission ja neuvoston suuntaan, mutta voitte luottaa siihen, että toimin niin, että parlamentin kanta tulee aina esille. Matkailuvaliokunta on nyt erittäin tärkeä tässä parlamentissa ja tämä valiokunta on tärkeä pilari aloilla, joilla täytyy tehdä ponnisteluita. Ja meidän täytyy toteuttaa niitä konkreettisia projekteja, joita kansalaiset meiltä odottavat. Ja aloitamme tämän työn heti luomalla puheenjohtajiston. Ja nyt nopeasti valitsemme puheenjohtajiston. No niin, ensimmäisenä minun täytyy kysyä, onko ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tähän valiokuntaan. Niin, Liberatski, olkaa hyvä. Thank you very much, dear Karima. Congratulations. Kiitoksia, Karima. Onnittelut puheenjohtajaksi valinnasta. Tämä on hyvä uutinen, että meillä on jatkuvuutta. Puhuit tämän valikunnan tehtävästä, liikenteen haitavaikutuksista ja, ja, ja myöskin liikenne merkitsee myöskin bisnessä, se merkitsee talouden ja kilpailukyvyn kohentamista ja, ja liikenne merkitsee myöskin elämänlaatua. Ja ottaen nämä huomioon haluan esittää sosialistien ja demokraattien kollegan Johan Danielsonin, joka on, jolla on ammattiliittotausta, ja joten hän tuntee eh, sen tilanteen, jotka, joka eh, on niillä miljoonilla ihmisillä, jotka työskentelevät kuljetusalalla. Ja, ja myöskin kolmas varapuheenjohtaja Isvan Oiheli, joka on ähm, enemmän bisnesorientoitunut. Hän muodostaa yhdessä toisen ehdokkaan kanssa. Johan Danielson ja Istvan Oikeli muodostavat hyvän maantieteellisen tasapainon. Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Danielson, hyväksyttekö te tämän ehdokkuuden? Dear colleagues, I'm delighted. Hyvät kollegat, voin mielelläni hyväksyä tämän ehdotuksen. Kiitoksia. Jos muita ehdokkaita ei ole, niin sitten valitsemme hänet suosion osoituksen. Voitte tulla tänne viereeni ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Ja sitten jatkamme. Toinen varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita? Marinescu, olkaa hyvä. Dant, euh, je vous propose... Puheenjohtaja. Kansanpuolueen nimissä ehdotan Sven Schulzia. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Eli Schulze, hyväksyttekö ehdokkuuden? Frau Vorsitzende, ich bedanke mich. Puheenjohtaja, kiitos ryhmäni ehdotuksesta. Ei ole mikään hienompaa kuin olla ehdokkaana tähän paikkaan ja olla mukana puheenjohtajistossa, joten hyväksyn ehdotuksen ja olen ehdokkaana. Alors, je propose le vote Pa- Eli valitsemme hänet suosionosoituksin. Te olette toinen varapuheenjohtaja. Tulkaa tänne puheenjohtajakorokkeen taakse. Continuons. Y a-t-il un candidat? Sitten onko ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Liberatskin? Olen jo ehdottanut Istvan Huichelia ja, ja minulla on yllättävän suuri ilo ja pyydän teitä kaikkia tukemaan hänen ehdokkuuttaan. S'il n'y a pas d'autres candidats, jos muita ehdokkaita ei ole, niin pyytäisin, että Yleri. Hän saatte puheenvuoron, eli hyväksyttekö tämän ehdokkuuden kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Teillä on puheenvuoro. Thank you so much, colleagues. Kiitoksia kollegat. Tämä on suuri kunnia olla nimettynä tähän toimeen ja haluaisin olla tässä liikennevaliokunnan perheessä mukana. Kiitoksia. Muita ehdokkaita ei ole, eli valitsemme hänet suosinoistuksen. Voitte tulla tänne puheenjohtajakorokkeen taakse. Kiitos. Pour le quatrième, vice Sitten neljäs varapuheenjohtaja. Onko ehdokkaita? Olkaa hyvä. Behalf of the ID group, I... ID-ryhmän puolesta ehdottaisin Chilivre Chantota ehdokkaaksi neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Y a-t-il un autre candidat? Onko muita ehdokkaita? Olkaa hyvä. Thank you very much, first of all. Kiitoksia ja onnittelut nimeämisestä. Ja erottaisin Renew Europe-ryhmän koordinaattori Jan-Christophe Röteniä neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Très bien, je vous remercie. Étant donné... Kiitoksia koska tähän neljänteen varapuheenjohtajan paikkaan on kaksi ehdokasta, Le Chanteux ja Ottens. Niin, entinen Alde. Sokanteeksi, niin tähän olette nykyään Renouveau, se on totta. No niin, eli meillä on kaksi ehdokasta siis. Niin. Oli vielä kahra. Moi, je voudrais faire remarquer. ID-ryhmästä huomattaisin, että toisin kuin säännöissä on todettu, niin demokratian nimissä tämä nyt on pelleilyä, joka johtaa siihen, että meidän ryhmämme ei välttämättä saa paikkaa puheenjohtajistossa. Mutta sisäiset säännöt Euroopan parlamentissa, minä en ole näitä laatinut, toteaa, että vähemmistöjen on oltava edustettuina. Ja tällä, nyt kun on kaksi ehdokasta, meidän ryhmämme todennäköisesti ei saa edustajaa puheenjohtajistoon. Ja tämä on meistä skandaali. Ja pyytäisin, että kollegat oikaisevat tämän vääryyden ja että he äänestäisivät Le töitä. Kiitoksia. Täällä ei kellekään varmaan ole oikeutta läksyttää ketään demokratiasta. Meillä on kaikki, kaksi ehdokasta, kuka tahansa voi olla ehdokkaana. Hyväksyvätkö kaikki tässä valiokunnassa sen, että äänestetään näistä kahdesta ehdokkaasta? Kaikille sopii. Eli äänestämme sähköisesti. Edustajat Chateau ja Ozen, missä olette? Chateau. Niin hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Kyllä vai ei? Je remercie l'ensemble des groupes. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä ja IDtä tästä luottamuksesta ja hyväksyn tämän ehdokkuuden nöyryydellä. Ja sitten edustaja Otens. Eli hyväksyttekö te tämän ehdokkuuden? Puheenjohtaja, minulle olisi kunnia olla neljäs varapuheenjohtaja tässä valikunnassa, eli hyväksyn. Meillä on siis kaksi ehdokusta. Sitten sähköinen äänestys. Onko kaikilla kortti mukana? Kaikilla on kortti mukana. Eli äänestys alkaa. Eli niin hetkinen, hetkinen. Eli ensin koeäänestys. Eli jos olette kaikki tyytyväisiä, painakaa vihreää nappia ja jos ette, niin sitten painatte ruskeaa. No niin, tämä on siis koeäänestys. Eli jos olet tyytyväinen, niin vihreä nappi, ja jos ette, niin sitten punainen. Äänestys päättyy. Ja täällä on 40 tosi tyytyväistä. Hyvä. Kaksi ei ole ihan varmoja. Eli menettely on yksinkertainen. Vihreä väri on edustaja Le Chanteux, Topiko. Ja punainen on sitten edustaja Otens. Eli vihreä Le Chanteux, punainen Otens. Tuliko selväksi kaikille? Äänestys alkaa. Tout le monde a voté? Ovat kaikki äänestäneet. Kansanpuolueesta yksi ääni liikaa. Tämä alkaa nyt huonosti. Niin kuin tavallista. No niin, yksi ääni vähemmän. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. 31. Otensille 16. Le Chanteille. Otens, te olette neljäs varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä ja tulkaa tänne puheenjohtajakorokkeen taakse. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous. Hyvät kollegat, seuraava kokous 24. heinäkuuta kello 9. Olkaa paikalla. Ja sitten koordinaattoreille ainoastaan, ainoastaan koordinaattoreille. Meillä on kokous ensi viikolla 19. heinäkuuta. Jos ei ole muita huomioita, kokous päättyy. Kiitos.